Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ja sitten jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt asiakirjat ovat käytettävissä. Ne onko niihin huomautettavaa? Ei, siis pöytäkirja hyväksytään. Vai oliko siellä puheenvuoropyyntö? Näin. Ei. Eli pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava esityslista kohta liittyy demokratian ja ihmisoikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevat tapaukset. Työjärjestyksen 122 artikla. Ensimmäinen tapaus on Gilad Shalitin tapaus. Ja ensimmäinen puhuja on herra Belder. Kaksi minuuttia, olkaa Kiitoksia puhemies. Tänä aamuna kahdeksan kieppeillä täällä parlamentissa kävin Gilad Shalitin nettisivuilla. Ja yksi ikävä seikka pisti silmääni. Hän on odottanut yli 1300 päivää vapauttamistaan hän on ollut täysin eristyksissä vanhemmistaan, sisaruksistaan. Ja samalla nettisivulla oli sitaatti Jeremian kirjasta Raamatusta. Siinä sanottiin, että puhu Herralle, koska lapsesi tullaan kostamaan. meistä tuntuu, että emme tiedä, kenen luottaa, jos haluamme hänet vapautettavan. Eli puhemies, hyvät kollegat, tänä iltapäivänä keskustelemme Gilad Shalitin tapauksesta. Ja Israelin valtuuskunnassa eilen iltapäivällä totesimme Noam Sharidille, että tämä kysymys hänen poikansa vapauttaminen on myöskin meidän asiamme. Joten toivottavasti tämä keskustelu ja päätöslauselma on selkeä merkki. Ja tietysti meidän täytyy saada jonkinlainen vastaus myöskin ulkopolitiikan korkealta edustajalta. Eilen puhuin Lady Ashtonin kanssa itse ja sanoin hänelle, että tämä Shalit-asia on myöskin meidän asiamme ja sanon nyt teille saman. Luotan teihin. Eurooppa voisi toimia nyt ratkaisevassa asemassa Lähi-idässä. Shalit, hänen perheensä, saavat edelleen meitä tukea ja me rukoilemme Shalitin puolesta. Ja uneksimme siitä, että saamme nämä vangit vapautettua. Kiitos. Kiitoksia kollega Belder. Seuraavaksi kollega Riis, kaksi minuuttia, olkaa. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Gerard Sharin oli 19-vuotias, kun hänet siepattiin Gazan lähellä Hamasin toimesta. Israelin puolella Kibutsissa oli hänen yksikkönsä ja hän on elänyt luolassa melkein neljä vuotta. Hänelle oikeutta tavata asianajaja lääkäriä ei vastaanottaa postia, ottaa vastaan vieraita. Eli Geneven yleissopimuksen periaatteista mitään ei noudateta. Sotilassalit teki tai suoritti asepalvelustaan, kuten kaikki ikäisensä pojat. Hän on pikemminkin ujo, kuten hänen isänsäkin, jonka olemme tavanneet monta kertaa ja joka on meillä tänäänkin täällä vieraana. Hän on nuori mies, joka piti jalkapallosta ja hän olisi mielellään palannut siviilielämään, jos ei olisi jo neljä vuotta elänyt eristyksissä perheestään ja koko muusta maailmasta. En haluaisi tänään puhua teille politiikasta, enkä lähi enkä konflikteista, enkä vankien ottamisesta. Meidän parlamenttimme on tänään yksimielinen vaati, vaatiessaan ja pyytäessään teitä auttamaan nuorta miestä pääsemään takaisin kotiin ja sen takia minä tänään olen kirjoittanut Lady Ashtonille tämän päätöslauselman tiimoilta. Allekirjoittajissa on kuuden eri ryhmän edustajia, Rova Sariessa ja Daniel Convendit ja niin edelleen. Ja me vaadimme, että Rova Lady Ashton, joka ö, ensi keskiviikkona menee Israelin ja Gazaan, laittaisi kaiken painoarvonsa ja arvovaltansa peliin. Ö, tämän päätöslauselman ja Gilad Shalitin puolesta. 500 miljoonaa eurooppalaista on meidän takanamme tässä. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Riis. Seuraavaksi kollega De Rossa, puolitoista minuuttia. Uh, thank you. Uh... Kiitos, herra puhemies. Olen iloinen tästä puolueiden yhteisestä päätöslausumasta, jossa vaaditaan Shalitin vapauttamista. Häntä on pidetty vangittuna vuodesta 2006 lähtien Hamasin toimesta. Kilatin isä pyysi, että hänen poikansa tapausta käsiteltäisiin humanitaarisena asiana eikä sitä tehtäisi poliittista asiaa. Meidän ei tule koskaan unohtaa sitä, että meidän täytyy myöskin muistaa israelisten perheiden kärsimykset. Geneven sopimusta täytyy kunnioittaa kaikkien taholta, emmekä voi hyväksyä sitä, että Gilad Shalitilta on viety hänen oikeutensa sotavankina. Hänen perheellään ei ole mitään tietoa hänen voinnistaan, ei hänen fyysisestä eikä henkisestä hyvinvoinnistaan. Samaan aikaan on 7200 palestiinalaista vankia, joita myöskin pidetään vangittuna Geneven sopimuksen vastaisesti ja 1500 on ollut jo pitkään vangittuina. 44 lasta pidetään äh, vangittuna rangaistuksena Shalitin pidätsemisestä. Nämä kaikki sopivat kansainvälisiä sopimuksia vastaan ja äh, vierailin Jordanissa tällä viikolla ja pyysin että Ashton vierailullaan painostaa Palestiinan viranomaisia, jotta shalit vapautetaan ja jotta nämä palestinalaislapset ja PLCn jäsenet myöskin vapautettaisiin, niin, jotta he kaikki voisivat palata perheidensä keskuuteen. Kiitoksia kollega De Rossa. Seuraavaksi kollega Tanak. Yksi minuutti. Puhemies, kersantti Shalidia on pidetty nyt vankina yli kolme vuotta. Hamas väittää, että se noudattaa Geneven yleisopimusta ja että hän on sotavanki, mutta Israel tällä hetkellä pitää häntä siepattuna henkilönä. Mutta riippumatta oikeudellisesta statuksesta kansainvälisen oikeuden mukaisesti, häntä pidetään julmasti eristyksissä Gaasassa, hänellä ei ole kontaktia ulkomaailmaan ja hän ei myöskään saa apua punaiselta ristiltä, vaikka yleisopimuksena on määrätty. Hänen perheensä ei tiedä hänestä mitään, hänestä on julkaistu vain yksi video, ja nyt sen verran tiedetään, että hän on elossa, mutta jos, Hamasin, jos Ham, Hamas haluaa, että se otetaan vakavasti, sen pitäisi vähintään osoittaa yksimielisesti, että vankilaolot noudattavat kansainvälisiä sääntöjä, mutta me vaadimme enemmän. Me vaadimme, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdottomasti. Ja itse vastustan keskustelua Hamasin terroristien kanssa. Kyse on järjestöstä, joka haluaa tuhota Israelin, mutta jos haluamme toimia Hamasin kanssa, sen täytyy olla vasta sen jälkeen, kun Gilad Shalit on vapautettu. Kiitos. Kiitoksia kollega Tanok. Seuraavaksi rouva Essayah, olkaa. President, usually when this house is making a resolution which has even a slight connection Yleensä kun me puhumme päätöslausumista, jotka ovat yhteydessä Lähi-Itään, on aika hankalaa olla löytämättä yhteisymmärrystä. Nyt kollegat ovat yhteisymmärryksen löytäneet ja Kilat Shalitin tilanne on humanitaarinen asia ja yhteinen päätöslauselma. Siinä painotetaan sitä, että häntä on pidetty tietämättömässä paikassa jo neljä vuotta ja hänellä ei ole mitään perusoikeuksia, eh, jotka täyttäisivät eh, ihmisoikeussopimukset mukaan lukien Geneven eh, kolmas pöytäkirja. Ja tästä syystä me vaadimme, että Gilad Shalit välittömästi vapautetaan. Ja vähimmäisvaatimus on se, että hänen vanhempiensa täytyy päästä vierailemaan palaamaan hänen luonaan. Kila Chalitin hänestä ei tulisi tehdä tällaista kauppanappulaa, vaan hänet tulisi vapauttaa välittömästi. Ja tämä on se viesti, jonka me toivomme Lady Ashtonin viemän Kaasaan, kun hän sinne lähiaikoina menee. dank, Kiitoksia, Rova Essayah. Seuraavaksi kollega Hachi Georgio, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, Eilen osallistuin tapaamiseen, jossa me tapasimme Shalitin isän ja minun täytyy sanoa, että kukaan ei voinut jäädä kylmäksi tämän perheen kokemia traumoja seuratessa. Shalit pidätettiin Israelin maaperällä silloin, kun hän palveli Israelin armeijaa ja hän täyttää kaikki sotavangin piirteet äh, Geneven pöytäkirjan mukaisesti. Häneen tulisi kohdistaa inhimillistä kohtelua äh, ja tulisi myöskin mahdollistaa kansainväliselle punaiselle ristille se, että äh, se voisi vierailla hänen luotaan ja hänen perheensä tulisi saada tietoja hänen voimistaan. Samaan aikaan haluaisimme ilmaista toiveemme siitä, että tämä henkilö vapautettaisiin. En halua vähätellä mitään asioita, mutta kuitenkin meidän kantamme on hieman epätavallinen, koska olemme sitä mieltä, että tämä asia voitaisiin erottaa muiden vangittujen, esimerkiksi palestiinalaisten tilanteesta. Olen sitä mieltä, että me annamme vääriä toiveita näiden perheille, jos me tämän henkilön kohdalla, jossa siis todellakin, josta toistan, että hänet tulisi vapauttaa, niin jos me, olemme, jos me kohdistumme ainoastaan, kohdistamme huomiomme ainoastaan tähän tapaukseen, niin annamme väärää toivoa näille perheille vankiloissa on kymmeniä palestinalaisten lapsia, jotka ovat alle 18-vuotiaita. Eikö tämä ole inhimillinen, humanitaarinen asia? Kuinka tämä voidaan erottaa? Me tiedämme, että Gaasassa eh, siellä tilanne on hyvin hankala ja Gaasan kaistalla eh, se on, siellä on eh, puolitoista miljoonaa palestiinalaista, jotka elävät jatkuvan uhan alaisena. On myöskin satoja lapsia, alle 18-vuotiaita lapsia, jotka, joita pidetään vangettuna ja 87 87 äh, ihmistä on pidetty vangittuna yli 20 vuotta. Me vaadimme sitä, että shalit vapautetaan ja meidän mielestämme tässä voidaan onnistua ilman, että äh, sitten turmelemme tätä kokonaiskuvaa tilanteesta. On paljon vangittuja, palestinalaisia vangittuja vangittuja ja haluaisin vielä osoittaa sympatiani kaikkien näiden vangittujen perheitä kohtaan. Frau Kollegin Kiel Nielsen für eine Kiitoksia. Sitten Kiel Nielsen puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kersantti Kilad Shalidia koskeva päätöslauselma, josta tänään keskustelemme, on yksi lukuisista päätöslauselmista, joita Euroopan parlamentti on aikaisemmin hyväksynyt oikeusvaltion ja ihmisoikeusasioista Lähi-idässä. Kilad Shalid on ollut 1355 päivää panttivankina ja hänet on mitä pikimmin vapautettava. Me vaadimme sitä ja me toivomme sitä erittäin vilpittömästi nuori ranskalainen palestiinalainen Salah Amuri, joka pidätettiin 13.3.2005. Hänetkin on vapautettava ja kaikki alaikäiset e, Israelissa olevat vangit, jotka, joiden kohtelussa ei noudateta lasten oikeuksien sopimusta, heidätkin täytyy vapauttaa. Kaikki Abdullah Aramandabilim täytyy myös vapauttaa kaikki Palestiinan lakia säätävän neuvoston jäsenet, kuten Domaraguan Baditi, heidät täytyy myös vapauttaa. On aika, että Euroopan unioni vaatii päättäväisesti, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan Lähi-idässä. Ratkaisut eivät tule siitä, että painostetaan tai harjoitetaan väkivaltaa, kuten esimerkiksi Hamasin johtajan murha Dubaissa, jonka tuomitsemme ankarasti. Tämä kaikki tekee vielä vaikeammaksi Bilal Shalitin, Gilad Shalitin vapauttamisen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Rova Basescu, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tämä on nyt toinen kerta viimeisen kahden viikon aikana, kun puhun täällä edessänne Gilad Shalidista. On hienoa, että ponnistelumme ovat nyt johtaneet tähän yhteisen päätöslauselmaan. Ja Shalitin tapaus osoittaa, että me olemme kiinnostuneita humanitaarisesta tilanteesta Gazan alueella. Ja jos ajatellaan Geneven yleisopimusta, häntä ei saisi kohdella sen mukaisesti, millainen konflikti on Israelin ja Palestinan välillä. Hänen isänsä toisti, että hän ja hänen perheensä eivät ole poliittisesti aktiivisia – he eivät halunneet joutua tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, ja heitä ei tule tästä syyttää. Haluaisimme, että olisi kaksi valtiota, jotka asuvat vierekkäin, elävät rauhassa vierekkäin, ja nyt kolmen vuoden ajan olemme neuvotelleet hänen vapauttamisestaan. Meillä on hyvin kiistanalainen ehdotus vaihtaa hänet tuhanteen palestinalaisen vankiin. Kiitos. Siis... Kiitoksia kollega Basescu. Seuraavaksi kollega Senalova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji za slovo. Eh, vážené kolegyně a kolegové. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Gilad Shalitin tapaus, siitä on tullut symboli. Se symboloi Lähi-idän turhautuneisuutta sekä siellä asuvien kansalaisten kannalta että kansainvälisen yhteisön kannalta. Gilad Shalit on henkilö, jonka kohtaloa me olemme huolestuneina seuranneet ja Lähi-idän kansalaiset ovat joutuneet tämän konfliktin uhreiksi. Ehkä Gilad Shalitille ja kaikille muillekin kärsineille on toivoa. Kansainvälistä lainsäädäntöä ei voida korvata sillä, mistä usein näiden konfliktien yhteydessä ei puhuta, eli humaaniudesta. Meidän tulisi pyrkiä eläytymään näiden kärsivien perheiden asemaan. Mikä estää ihmisiä vapauttamasta Gilad Shalitia ja näitä muita, jotka on vangittu ilman oikeudenkäyntiä? Avaimena tässä tulee ratkaisussa olemaan kompromissi ja se, että tahdotaan seistä kompromissien takana. Kiitoksia, Rova Senelova. Seuraavaksi kollega Auken, yksi minuutti, olkaa Den diskussion vi och samtal vi har idag är er med till... Kiitoksia. Keskusteluita tänään käydään, on sitä, että haluamme panna ihmiskasvot jonkinlaiselle kärsimykselle. Ja tietysti olemme myöskin empaattisia, ja tästä syystä on erittäin hyvä, että Gilad Shalit on nyt tämän päätösaseman aihe. Me olemme empaattisia myöskin muita kohtaan. Me haluamme lieventää heidän kärsimystään, heidän perheidensä kärsimystä, koska on myöskin tuhansia palestinalaisia, jotka ovat vankeina täysin kaameissa oloissa ja joissa rikotaan kaikkia kansainvälisiä sääntöjä. Ja se on heille aivan yhtä kamalaa kuin Gilad Shalitille ja hänen perheelleen. No kaikki täällä nyt puhuvat, että me olemme samaa mieltä siitä, että tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy todellakin puuttua tähän ongelmaan sillä tavalla, että tähän saadaan muutos. Ja meidän ei pidä keskittyä ainoastaan yhteen vankin, kun on tuhansia muitakin, jotka ovat tämän konfliktin uhreja. Lisään vielä, että on tärkeää, että katsomme myöskin, mitkä syyt ovat johtaneet tähän konfliktiin, eikä meidän pidä kätkeä kasvojamme. Ja täytyy muistaa, että jos me emme tee mitään, jos me emme hoida, emme pelkästään Gaasan ongelmaa, vaan myöskin koko Palestinan miehitysongelmaa, jos me emme luo näitä kahta valtioita, joista on, nyt on kyse, niin sitten näille henkilöille ei ole mitään tulevaisuutta. Uskon, että tämä on nyt paras tapa löytää yhtäinen ratkaisu, ja toivon, että Lady Ashton vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni ei pelkästään maksa, maksa ja maksa, vaan sen pitää hoitaa myöskin asiat niin, että se voi olla hyvällä omalla tunnolla. Seuraavaksi kollega Pontes kaksi ja puoli minuuttia. Er Arvoisa puhemies, vuodesta 2006 on israelilainen kersantti Gilad Shalit vangittu terroristien toimesta tai siepattu, jotka tulivat Gaasan kaistaleelta. Hamas on eristänyt Shalitin täysin ulkomaailmasta. Hän istuu tällä hetkellä tummassa kopissa tai luolassa edes punainen risti ei ole saanut häneen kontaktia. Tämä kaikki osoittaa jälleen kerran, että Israel ja Eurooppa ovat samassa veneessä. Me joudumme islamilaisten terroristien uhriksi. Islamilaiset terroristit yhä uudelleen lyövät ja Israel on tämän sodan eturintamassa Israelissa ja Euroopassa. Jokainen yksikkäin, jokaisella yksittäisellä ihmishengellä on arvoa. Islamisteihin tämä ei päde. Tuhatkaan ihmishenkeä ei merkitse mitään. Gilad Shalit on vapautettava jos Israel antaa tuhat palestiinalaista vankia vaihtokaupassa, mutta Israelin ei pitäisi joutua vapauttamaan terroristeja, jotta Shalit vapautuu. Me emme halua, että terroristit voittavat tässä. Terroristien päämäärät ja terroristien metodit voittavat. Se tarkoittaisi yhä lisää terroria. Se olisi vastuutonta, jos vaatisimme Israelia tosiaan vapauttamaan tai maksamaan tämä panttivangin ottaminen samantyyppisillä tavoilla. Tällaistahan voisi tapahtua Pariisissa, Amsterdamissa tai Brysselissä ja sen takia nämä roolit täytyy kääntää heti toisinpäin. Hamas täytyy tuomita siitä, että Gilad Shalit on otettu panttivangiksi ja tästä täytyy antaa niin suuri hinta, että Hamas vapaaehtoisesti vapauttaa hänet. Eli meidän täytyy kaikille Hamasin edustajille antaa matkustuskielto, myös niille, jotka eivät vielä ole eurooppalaisella terroristilistalla. Kiitoksia kollega Bontes, sitten kollega Kelam, yksi minuutti, olkaa hyvä. This young man has been kept... Tätä nuorta miestä on pidetty vangittuna melkein 1400 päivää kunnioittamatta mitään kansainvälisiä lakeja, eikä edes kansainvälinen punainen risti ole päässyt hänen luokseen. Minun mielestäni tämä tapaus tulisi ratkaista inhimillisenä tragediana. Minua kannustaa se laaja tuki, jota Euroopan parlamentista löytyy tässä keskustelussa ja myöskin eh, se lämmin vastaanotto, joka, jonka Shalitin isä eilen sai täällä osakseen. Shalitin tapauksesta ei tule tulla pelinappulaa Hamasin etujen mukaista, jos se haluaa saada rauhanprosessissa legitiimiyttä, sen etujen mukaista olisi hyväksyä se, että paras keino saada uskottavuutta olisi vapauttaa ehdoitta Shalit ja tuomita ne, jotka hänen kidnappauksensa ovat syyllisiä. Kiitos. Kiitoksia kollega Kelam. Seuraavana kollega Kaczmarek, yksi minuutti. Päätöslausuma, josta tänään keskustellaan, ei ole poliittinen. Me emme ole tänään ratkaisemassa lähidän kriisiä. Me haluamme, että vieton henkilö palaisi kotiinsa. En tiedä ymmärrättekö, että tällä nimellä on perustettu järjestö, ja siinä on palestinalaisia ja israelilaisia perheitä, jotka ovat menettäneet lähimmäisiä tässä konfliktissa. Nyt puhutaan yksittäisestä tapauksesta, ja meidän täytyy varmistaa, että Gilad isä ei joudu sille listalle, jossa on ihmiset, jotka ovat menettäneet lapsensa. Me haluamme, että salit vapautetaan, koska me emme usko, että tarkoitus pyhittäisi keinot. Toiminta, joka liittyy terrorismiin, ei ole perusteltavissa. Järjestöt, jotka haluavat kunnioitustamme, eivät voi pitää vankeja. Kiitos. Kiitoksia kollega Kasmarik. Sitten tulemme Catch the Eye-vaiheeseen. Kollega Preda, yksi minuutti alkaa. Ehm, domnule președinte vreau să mă alătur și eu celor care. Kiitos, herra puhemies. Haluaisin olla niiden kanssa samaa mieltä, jotka pyytsivät Chalitin välitöntä vapauttamista eilen ja tänään. Haluaisin myöskin osoittaa sympatiaa hänen perhettään kohtaan ja haluaisin puhua niille, jotka ihmettelevät sitä, miksi meillä on juuri nyt Chalitista päätöslauselma. Kollegat ovat jo muistuttaneet täällä siitä, että kohta on kulunut neljä vuotta siitä, kun Gilad Shalit on ollut hyvin brutaaleissa olosuhteissa vangittu sovittuna rikkoen kaikkia mahdollisia kansainvälisiä lakeja ja Geneven sopimuksen kolmatta pöytäkirjaa. Jokainen meistä voi hyvin kuvitella, että joka ikinen lisävankipäivä on lisäkärsimystä hänelle ja hänen perheelleensä. Lisäksi Shalit on Euroopan kansalainen ja täten hän on eurooppalainen terrorismin uhri. Ja koska tänään on terrorismin uhrien muistopäivä, niin tämä päätöslauselma on kovin ajankohtainen. Kiitoksia kollega Preda. Seuraavaksi rouva Gomez. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin tervehtiä Gilad Shalinin perhettä hän yrittävät saada hänet vapautetuksi ja me tietysti tuemme tätä. Ja tämä on se viesti, jonka haluamme välittää tällä päätöslauselmalla. Me katsomme, että kuten Golsonin raportista käy ilmi, hänellä on oikeus sotavangin statukseen ja samoin vangit, joita Israel pitää. Ja siellähän on mukana myöskin monia alaikäisiä. Me haluamme, että kaikki vapautetaan. Me haluamme, että Gilad ja kaikki palestinalaiset nuoret miehet – ja naiset vapautetaan. Tämä on ainoa tapa, jolla rauha voidaan saada aikaan tälle alueelle. Ja kehutamme Ashtonia todellakin tekemään kaikkensa, jotta Ilachalit vapautettaisiin ja samoin kaikki palestinalaiset sotavangit, erityisesti ne, jotka ovat alaikäisiä ja jotka joutuvat kärsimään tästä vankeudesta. Kiitos. Kiitoksia kollega Gomez. Seuraavaksi herra Czarnecki. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. Sprawa Gilada Shalita ma wymiar... Kiitos. Gilad Shalitin tapaukseen liittyy hyvin henkilökohtainen näkökulma. Kysymys on hyvin nuoren henkilön äh, traagisesta kohtalosta. Tämä henkilö on samanikäinen kuin oma poikani ja täten voin hyvin kuvitella hänen perheensä äh, traagisen tilanteen. Tähän liittyy myös poliittinen ulottuvuus ja tämä saa meidät tajuamaan sen, että tästä on hyvin mustavalkoinen kuva tästä tilanteesta ja sitä hyvin usein äh, esitellään hyvin yksipuolisella tavalla. Tämä mustavalkoinen video jossa keskitytään yksinomaan palestiinalaisiin uhreihin, ja tämä ei ole kovin objektiivista. Tänään meidän tulisi vaatia sitä, että tämä nuori mies vapautetaan. Meidän tulisi vaatia tätä kovalla äänellä. Ja ne, joille asiasta vastuu kuuluu, niiden tulisi vastuu ottaa tällaisissa tapauksissa. Kiitoksia kollega Czarniski. Olen pahoillani siitä, että meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta Rova Korholalle annan vielä yhden minuutin puheenvuoron. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, äh, kuten tiedämme, tämän päätöslauselman taustalla on poliittisesti hyvin arka asetelma, mutta älköön se estäkö meitä antamasta selkeän humanitaarista päätöslauselmaa, jota ei laimenneta yleisluontoisilla poliittisilla huomautuksilla kokonaistilanteesta olen tyytyväinen että tämä päätöslauselma on pysynyt asiassa ja aion äänestää sen puolesta. se painottaa että lähi idän kriisin kaikkien osapuolten on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. toivon että se saa tämän talon vankkumattoman tuen. kiitos. Kiitoksia Rova Korhola. Seitsemän tarkistusta on jätetty ja äänestys on sitten niiden jälkeen. Pyydän anteeksi. Abschluss der Niin, komission jäsen Potocnik vielä. Olkaa hyvä. Thank you. Chairman, on... Kiitoksia puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet. Hilla Chalivin tapaus on erittäin suuri huolenaihe Euroopan unionille. Ja kollega, kollegani Ferrer Wallner vaati, että hänet vapautettaisiin jo 5. heinäkuuta 2006, alle kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hänet oli siepattu. Näinä vuosina moneen otteeseen myöskin assosiaationeuvostossa viime kesäkuussa Israelin kanssa ja ulkoasianneuvostossa joulukuussa 2009 EU on jatkuvasti vaatinut, että ne, jotka pitävät häntä vankina, vapauttaisivat hänet viipymättä. Me liitymme nyt tähän parlamentin esitykseen ja vaadimme, että hänet vapautetaan. Ja me katsomme, samoin kuin monet ihmisoikeusjärjestöt, että olosuhteet, joissa salitia pidetään, eivät ole kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia. Ja kannustamme hänen, tai kehotamme hänen vankitsijoitaan noudattamaan näitä sääntöjä ja päästämään punaisen ristin edustajat hänen luokseen. Me tiedämme, että sovittelua on järjestetty hänen vapauttamisekseen ja me kannustamme kaikkia toimia tässä suhteessa ja toivomme, että nämä ponnistelut pian kantavat hedelmää. Henkilökohtaisesti haluaisin välittää tämän viestinne sitten kollegalleni Ashtonille. Ja tietysti ajattelemme myöskin Gilad perhettä. Tiedän, että hänen, perheen, äh, hänen isänsä oli täällä parlamentissa tällä viikolla ja olen kuullut, että tällä hetkellä hän istuu täällä kanssamme. Haluan vakuuttaa hänelle, haluan vakuuttaa hänelle, että ajatuksemme ja ponnistelumme ovat hänen kanssaan. Ja tietysti myöskin kaikkien muiden kanssa, jotka kärsivät tämän pitkän konfliktin seurauksista. Kiitoksia kollega Potocnik. Nyt on siis tämän päätöslauselman käsittely päättynyt ja meillä on vielä seitsemän tarkistusta, joista me sitten äänestämme näiden keskustelujen jälkeen. Seuraava teema on Meksikon paheneva väkivalta.